Kiitos. Avaan regi kokoukseen tänään iltapäivällä, huomisaamulla ja iltapäivällä niin ikään kokoonnumme. Aluksi hyväksymme esityslistan tähän kokoukseen. Voidaanko se hyväksyä? Kommentteja? Olkaa hyvä. Onko jotain viime hetken muutosehdotuksia? Mutta ymmärsimme jo, että nämä ovat jo etukäteen sovitut nämä mahdolliset muutokset. Seuraavaksi sitten 3. syyskuuta ja 13. syyskuuta tänä vuonna pidettyjen kokousten pöytäkirjojen, pöytäkirjan luonnosten hyväksyminen. Äh, ne ovat olleet luettavissa netissä, kuten tavallista. Ehdotan, että kuten tavanomaista, ellei jotain muutoksia tai kommentteja tämän kokouksen mittaan tulee, katsotaan nämä pöytäkirjat hyväksytyiksi. Seuraava kohta esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on vain yksi ilmoitus. tämä ilmo- kerronpa teille mitään, että, että me puheenjohtajien, äh, valiokuntien puheenjohtajien ja äh, komission edustajien välillä on pidetty äh, sarjakokouksia. Tavallaan vuosittain pidetään. Nyt oli, olivat Strasbourgissa komission kanssa sitten komissaarin kanssa on ollut aina tarkoitus sitten keskustella vähän lähivuosien toimintaohjelmasta. Tänä vuonna sitten kokoonnoimme toinen päivä lokakuuta Strasbourgissa meillä oli viisi kokousta yhteensä eri, eri kokoonpanoilla, jossa olivat sitten puheenjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat, komissaarit paikalla. Aihekohtaisesti komissaari Dombrovskis oli tuossa tilaisuudessa. Minä olin johtamassa puhetta kokouksessa, joka, jonka teema oli kohesio ja arvot. Siinä oli kuusi komissaaria ja kymmenen komi- valiokuntien puheenjohtajaa keskustelemassa – laajoista asiakokonaisuuksista. Meillä oli siinä koulutus- sosiaaliasioiden komissaari, samoin oikeusvaltioperiaatteista vastaava, vastaava komissaari pari muuta. Siinä oli näissä kokouksissa tapasimme Timmermansin ja Eero äh, äh, mm, äh, Wikström olivat siinä puheenjohtajana, Timmermans ja Wikström. <clears throat> Sitten aina siitä kukin kuuli raportit omista kokouksistaan. Kuten tiedetään, tässä on alkaa olla aikatauluvaikeuksia lainsäädäntötyön kanssa, koska Euroopan parlamentin maalit ovat jo ensi toukokuussa edessä ja komissiokin uusiutuu syksyllä vaalien jälkeen uuden parlamentin, uudella parlamentilla on uusi vaikeudet uudet aikatauluvaikeudet käsissään, koska lainsäädäntöseikat, proseduurit tulee saada valmiiksi. Ja, ja äh, Euroopan äh, komissiohan äh, tulee sitten vastaamaan tästä prosessista vaalien jälkeen. Ja heidän täytyy olla hyvin aktiivisia aina viimeiseen asti, samoin kuin meidänkin siis toimikautena. Mehän tietysti pyrimme olemaan mahdollisimman tehokkaita ja saada sitten päätökset sorvatuksi. Ja komissio tietenkin sitten pyrkii samaan toimikautensa marraskuun, marraskuussa, marraskuun lopussa päättyvän toimikautensa alkana. Öö, minä erityisesti otin esille keskustelussa öö, oikeusvaltioehdotuksen. Haluaisin, halusin tässä yhteydessä todeta, ettei se ole mikään erillinen instrumentti suinkaan. Esimerkiksi investointi- ja työpaikkojen luomiseen tarkoitetut <clears throat> ohjelmat. Pikemminkin se on aivan tämmöinen olennainen puite kaikelle työlle, jonka puitteissa sitten me toimimme, ja me tämä on tämä eurooppalainen lisäarvo näiden eurooppalaisen lisäarvon ja eurooppalaisen oikeusvaltioperiaatteen tulisi olla kaikille selvä. Ja se olkoon myöskin nyt sitten tällainen kantava ajatus jatkotoimille. Komissaari Kretsukin oli paikalla näissä palavereissa. Hän kertoi puheenjohtajille ja komissaareille näistä kaikista ehdotuksista. Ja meidän työksemme jäi sitten informoida muita aikatauluistamme ja siitä, mitä on nyt sitten keskusteltu. Ja mikä nyt sitten on totuusasiassa, asiassa, koska nyt sitten todellakin etenemme vauhdikkaasti näissä pääkysymyksissä. Tämä näistä palavereista Strasbourgissa. Me tulevaisuuden ohjelmista emme, emme keskustelleet, koska 2019 vuodelle ei mitään varsinaista toimintaohjelmaa olekaan. Me näemme vain tietysti siinä komission olevan vastuussa tietysti tietyllä tavalla oma, oman työnsä jatkamisesta ja sitten antaa parlamentille täyden tukensa yhteisen tehokkuuden nimissä. No niin, tämän näistä tausta-asioista nyt sitten ähm, siirrymme tähän äh, päivän tärkeimpään kysymykseen, johon onkin omistettu lähes koko mm, iltapäivä. Kysymys on nimittäin 2021-2027 äh, lainsäädäntöjaksolle. Tämä, äh, tämän lainsäädäntöehdotus, joka on er-, erittäin tärkeä meidän valiokunnalle. Siinähän on sitten tulevan kohesiopolitiikan pääpiirteet esitettynä <clears throat> komission esittely ja ensimmäinen käsittely regivaliokunnassa käytiin 20. kesäkuuta. Esittelijät ovat pitäneet koko joukon valmistavia kokouksia avainasemista, avainasioista komission edustajien kanssa. <clears throat> Ja sihteeristö tuolla taustalla on kanssa esittelijöitä pyrkinyt auttamaan kaikenlaisissa teknisissä kokouksissa muuta kuin dokumentaatiota näihin äh, kokouksiin liittyneen tekniset huomiot, äh, PowerPoint-esitykset, äh, keskustelujen pöytäkirjat, muut selvitykset ja, ja, ja briefaukset ovat saatavilla kaikille esittelijöille ja ryhmien neuvonantajille tänään edustajat Grell ja Novakov esittelevät työnsä tulokset tähän mennessä. Hän on ensin kanssaesittelylle puheenvuoron, sitten varjoesittelylle ja muille jäsenille. Samoin myöskin sitten meillä on tilaisuus kuulla äh, alueiden valiokunnan, alueiden komitean äh, asianomaisen äh, asiantuntijan esittelijän Katjuskan Marinin selvitys ja myöskin sitten ETSK on edustaja Jos Orrit. Ja sitten vielä Euroopan komissiokin lopulta saa puheenvuoron. Ja äh, se Orrit, Orrit on siis äh, ETKSK e esittelijä. Heidänkin kantansa on sitten mielenkiintoista saada kuulla. Tämä, äh, tämän palaverin käsikirjoitus Edustaja Kreel ensin, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Todellakin meillä oli kiireiset ajat viime viikkojen ja kuukausien aikana. Me halusimme edetä mahdollisimman nopeasti ja todella päästä tuohon välitavoitteeseen, eli joulukuussa valiokunta-äänestyksen, jotta joka tapauksessa voimme äänestää tammikuussa täysistunnossa ja saada neuvottelumandaatin. Haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että alueet ohjelmoinnin ja hallinnoinnin osalta tietävät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, missä mennään. Vaikka ensin olisikin vain jonkinlainen välitulos ikään kuin neuvotteluissa, sekin on eduksi. Toivon, että parlamenttineuvosto ja komissiokin ovat kaikki hyvässä yhteistyön hengessä neuvottelemassa tulevaisuudessa. Minä lähtisin liikkeelle ja kollega Novakov sitten puhuu seuraavana. Ja voidaan lähteä liikkeelle tärkeimmästä uudistuksesta tässä mietinnössämme. Kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan tulevaa rakennepolitiikkaa, niin tärkein muutosehdotuksemme komission ehdotukseen liittyen on se, että haluaisimme jokaisen artiklan, jossa se on tarpeen ottaa maaseudun kehittämisen maatalousrahaston mukaan, asetuksen mukaan. Kuten tiedätte, hyvät kollegat, tällä hetkellä niin on ja se on osoittautunut ihan hyväksi järjestelmäksi. Sitten komissiossa on keskusteltu ja komissio päättikin ehdottaa toisin. Niin, että maaseuturahasto jätettäisiin tämän kattoasetuksen ulkopuolelle. Heikot perustelut mielestämme. Voin ymmärtää, että maanviljelijät mielellään haluavat pitää maatalouden ja maaseudun rahat yhdessä. Niin, että ensimmäisen ja toisen pilarin tuet jätetään oman ryppääsensä. Mutta jos maaseuturahasto saadaan yhteistä säännöksistä annetun asetuksen mukaan, niin totta kai se tarkoittaa kuitenkin sitä, että nämä ovat edelleen maatalousministereiden käsissä. Ainoa ero olisi se, että tässä asetuksessa olisi yhteiset säännöt, jotka koskevat kaikkia rahastoja. Paljon helpommin, paljon yksinkertaisemmin voidaan yhdistellä näitä asioita. Ja on selvää, että maaseuturahastosta tuetaan paljon muutakin kuin maanviljelijöitä. Kyse on koko alueen, maaseutualueen kehittämisestä. Mielestäni tämä on oikein järkevä ehdotus. Ja toivon, että valiokunnasta löytyy tukea tälle ehdotukselle toivon myös, että lopulta maatalousvaliokunnassa myös käy näin, jotta saamme tämän äänestettyä mandaattiimme tammikuisessa täysistuntoäänestyksessä. Lisäksi vähän yllättäen saatiin apua, kun komissio juuri ehdottikin tällaista, että todellakin otetaan kaikki huomioon, mikä on tarpeen. Monet tarkistukset, joita tehdään tällä saralla, tässä on monia tarkistuksia, johdantosan kappaleita, joita pitää vastaavasti muuttaa. Toinen tärkeä askel. Menen vähän artikla kerrallaan tässä. Artiklaan 10 tarkistus, jonka mukaan ei haluta hyväksyä siirtoja Invest EU-ohjelmaan. Muistatte varmasti keskustelun viime valiokunnan kokouksesta käytiin kiihkeäkin keskustelu tästä lausunnosta, joka koskee Invest EUta. Sanoisin, miksi ehdotamme tätä tarkistusta. Tiedätte varmasti, että Kohesiopolitiikka komission ehdotuksen mukaan saa miinus 10 prosenttia budjettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenvaltiot, tai lähes kaikki, joutuvat työstämään näitä säästöjä tulevaisuudessa leikkauksia. Komissio on pyrkinyt ainakin rajoittamaan näitä budjettirajoituksia, mutta nyt pöydällä oleva ehdotus jossa on nämä kansalliset luvut, se miten jaetaan kansalliselle tasolle. 25 prosenttia leikkauksia pitää suunnitella joissain jäsenvaltioissa on enemmän varoja käytössä, mutta niitä ei ole montaa. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta saamme modernia koesiopolitiikkaa aikaiseksi. Meidän on sopeuduttava uusiin aikoihin samalla kuitenkin käyttää varoja juuri alkuperäisiin tarkoituksiin. Mietinnössämme emme puutu yhteistyöhön InvestEUn ja rakennerahastojen välillä. Omnibus-menettelyssä viime vuonna ja tänä vuonna jo yhdessä keskustelimme tästä aiheesta. Laaja tuki koko parlamentista saatiin tälle ajatukselle, koska on kyllä tärkeää, että välineet ovat helposti yhdistettävissä. Ja neuvotteluissa neuvoston kanssa olemme myöskin kuulleet, mitkä ovat keskeisimpiä kysymyksiä. Opin esimerkiksi sen, että yhteys Junckerin investointisuunnitelmaan Invest EU ei ole ihan sama, mutta yhteys sen ja maaseuturahaston välillä on tärkeä myös niiden maiden osalta, joiden on vaikea löytää yhteisrahoitusta riittävästi. On hyvin tärkeää, että pidämme kiinni budjetista ja siksi 10 miljardin siirto, joka on nyt suunnitteilla kohesiorahastosta verkkojen Eurooppa-välineen suuntaan. Tämänkin haluamme ottaa sieltä pois. Komission ehdotuksessa on ällistyttävää, että kohesiorahastoa leikataan 45 prosenttia, mutta – Samat summat kuitenkin annetaan eteenpäin verkkojen Euroopan välineelle kuin aikaisemmin. aina tämä nyt ainakin suhteetonta tai aivan liioittelua. Komissiohan jo viimeksi sanoi, että seuraavalla kaudella, jota nyt valmistellaan, verkkojen Euroopan välineen on toimittava toisin kuin saamalla tukea juuri kohesiorahastosta. Tässä kolme keskeistä muutosta. En halua nyt kaikkia jo valmiiksi, koska edustaja Novakovilla on varmasti myös sanottavaa. Kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan komission ehdotusta, niin pidin siinä myönteisenä sitä, että lisäyksinkertaistamistuiveet näkyvät siinä hyvin. Mutta kuitenkin joissain kohdin tarvitaan vielä tarkistuksia, jotta yksinkertaistamistrendiä päästään vahvistamaan entisestään. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka julkaistiin viime viikolla, osoittaa myös selkeästi, että virhetaso on laskenut merkittävästi. Tämäkin raportti voi vahvistaa meidän asemamme siinä, että saadaan lisää luottamusta jäsenvaltiotasolla ja alueella ja voimme saada aikaan vielä lisää yksinkertaistamista. Varmasti vielä keskustelemme kiivaasti artiklasta 15 linkistä kohesiopolitiikan ja eurooppalaisen ohjausjakson välillä. Ajatellen myös maakohtaisia suosituksia. Tässä uskoakseni kollegat varmasti tekevät monia ehdotuksia vielä. Ja esittelijöiden ja varjoesittelijöiden tehtävä on sitten tietenkin työstää järkeviä kompromisseja. Samoin kuin makrotalouden ehdollisuus. Se on toinen osa artiklaan 15. Se liittyy läheisesti niihin toimiin siis, joihin lähdetään, jos ei vastata tiettyihin makrotaloudellisiin ehtoihin. Tässä on tiettyjä sakkomaksuja tai maksujen leikkauksia, joita suunnitellaan tässä on hyvin erilaisia asioita, jotka ovat hyvin hankalasti yhdistettävissä oikeastaan toisiinsa. Komissio näin teki, mutta meilläkin tässä on tämä vaikeus, miten nämä pidetään nyt erillään toisistaan. Tässä on parlamentin tutkimusyksikön kertomus ollut meille avuksi. Ensin sanottiin, että ehdotuksesta otettiin otettaisiin pois kokonaan tuo maksujen keskeytykset. Ja toiseksi haluttaisiin selkeästi sanoa, että kohesiopolitiikan hengen takia, ja jotta voidaan välttää se, että rangaistaan sellaisia alueita, jotka eivät niin suoranaisesti voi vaikuttaa kansallisen tason päätöksiin. Pyritään käyttämään kaikki muut mahdollisuudet niin, että ettei jouduta tilanteeseen, jossa maksusitoumukset keskeytetään. Monissa keskusteluissa on syntynyt sellainen käsitys, että tätä voitaisiin ehkä vielä laajentaa niin, että esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto jätettäisiin kokonaan tavallaan tällaisten seuraamusten ulkopuolelle. Tämä on kysymys, josta voimme vielä keskustella. Tämä ei ole tässä mietinnössä ajatuksena vielä mukana. Toisin kuin komission ehdotuksessa, me ehdottimme, että niin kutsutut suurhankkeet otetaan jälleen mukaan. Tämä liittyy keskusteluihin, joita Omnibus-yhteydessä käytiin, kun ajatellaan koko varainhoito asetuksen muuttamista. Me sanoimme silloin, että voisi olla jäsenvaltioille eduksi saada jälleen tällaisia suurhankkeita. Ja että tarvittaisiin tietyt erityismenettelyt niitä varten. Olisi katsottava sitä, miltä nämä menettelyt näyttäisivät, mutta niin kuin tämä Omnibus-asetuksessa on esitetty, tämä tuntuisi ihan järkevältä ajatukselta. Siksi yhteisesittelijät ovat ottaneet suurhankkeet uudestaan ehdotuksena mukaan. Varmasti on ihan selvää, että kaikissa neuvotteluissa uudistusten yhteydessä parlamentilla on tärkeä rooli eurooppalaisen ohjausjakson, makrotalouden ehdollisuuden, mutta myös ohjelmoinnin osalta – Tämä ajatus on tuotu monet kerrat esiin tässä tekstissä ja näin antaisin kollegalleni puheenvuoron, koska me vähän jaimme tätä tehtävää keskenämme. Kaikki ne asiat, jotka jäävät minulta mainitsematta, ovat lähinnä kollega Novakovin puheenvuoron kuuluvia. Siksi antaisin hänelle nyt puheenvuoron. Kiitos. Thank you very much. I would like to start... Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää yhteistyömahdollisuudesta Konstantsen kanssa. Yhteistyö on ollut oikein mukavaa ja yhteistyö näin tärkeässä mietinnössä luonnollisesti on äärimmäisen tärkeää. Hiljan juhlimme kohesiopolitiikan kymmenettä vuotta – Silloin aikoinaan Euroopasta vasta haaveiltiin monissa jäsenvaltioissa. Minä olin itse mukana tässä unelmassa. Muistelen, kun aikoina niin Euroopasta puhuttiin vain lehtiotsikoissa tai esimerkiksi televisiouutisissa Euroopasta puhuttiin tuolloin. Nyt kuitenkin kyse on hieman enemmästä. Eurooppa ei ole vain uutisissa ja otsikoita paperilla, vaan kyse on myös tunteista. Monet eurooppalaiset esimerkiksi heräävät joka aamu omissa taloissaan ja äh, käsittelevät energiatehokkuuteen liittyviä kysymyksiä myös silloin, kun menevät töihin jollakin kulkuvälineellä. Eurooppa on saanut näissä asioissa aikaiseksi paljonkin tuloksia. Sitten ihmiset ovat perustaneet yrityksiä ja tässäkin Eurooppa on ollut mukana. Tämä kaikki on saatu aikaan kohesiopolitiikan avustuksella. Me olemme sitä tukeneet ja nyt tulokset ovat nähtävissä. Puhumme tämän politiikan jatkosta ja sadasta lisäsivusta tässä hankkeessa. Nyt on meidän tehtävämme toimia. Meidän tulee nyt päättää miten kirja jatkuu. Olemmeko me byrokraatteja vai visionäärejä? Konstantse mainitsi jo joitakin tärkeimmistä tarkistuksista, joita olemme tehneet. Varmasti teidän tuellanne voimme sitten näiden tarkistustenkin kautta olla paremmassa tilanteessa, kun kolmikanta neuvottelut käynnistyvät. Jotkut tarkistukset totta kai tarkoittavat lisää varoja, lähestulkoon 40 miljardia kaiken kaikkiaan. Tämä valiokunta ja parlamentti on usean otteeseen eri asiakirjoissa, puheenvuoroissa, kuulemisissa todennut, että ovatpa haasteet minkälaisia tahansa, ovatpa aloitteet minkälaisia tahansa, niin ei tulisi kuitenkaan hylätä jo tehokkaaksi osoittanut, osoittautunutta politiikkaa. Tärkeimpänä mielessä on Junckerin suunnitelma ja nyt sitten Invest EU, e verkkojen Eurooppa, horisontti ja sitten taas jotakin uutta. Jos siirtoja tehdään rahastosta toitseen, niin täytyy olla tarkkana. Se tarkoittaa sitä, että on löydettävä kestävä tapa tukea näitä hankkeja. Aina ei voi olla niin, että varat vain otetaan kohesiopolitiikasta. Sen takia katsonkin, että saman yhteisrahoitusosuuden säilyttäminen on oleellisen tärkeää. Eli 75 prosenttia siirtymäalueelle, 50 prosenttia kehittyneemmille alueille, 85 heikommille alueille. Me katsomme, että todella näin tulisi toimia. Emme vain sano näin, vaan todella käytännön tasolla näin tulisi toimia. Tähän ihmiset uskovat. Miksi nyt puhun näistä siirroista ja siitä, että kohesiopolitiikasta otetaan ja annetaan muille politiikan aloille? Tässä tavallaan otetaan tiiliä yhdestä talosta ja siirretään ne sitten toisen talon rakentamiseen. lopputulos on se, että on kaksi taloa, mutta eivät ne kovin häppöiseltä näytä. Kun viime kerralla kesän alussa, kun aloittelimme yhteistyötä Konstantsen kanssa, totesin, että pitäisi laatia mietintöluonnos, joka olisi helppolukuinen ja jonka kautta voitaisiin ottaa askel eteenpäin. Minun mielestäni yksinkertaistaminen on tärkeää ja sitä ei tulisi noin vain unohtaa, kun edunsaajat hakevat tukea, täyttävät lomakkeita, niin sen tulisi olla yhtä helppoa kuin mikä tahansa normaali elämän toiminto, vaikkapa kahvin ostaminen kahvilassa. Olen tämän maininnut jo usean kertaan erilaisissa kokouksissa, ministeritapaamisissa, aluekehitysministerien kanssa e-, edustustoissa ja myös edunsaajien edessä. Edunsaajat esittävät meille tämän saman vaateen, eli järjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppo. olemme luoneet sellaisen järjestelmän, joka on aika lailla vaikea selkoinen, kun katson esimerkiksi teknisen avun osuutta, niin siellä jäsenvaltiot sitten äh, ovat keskeisessä roolissa, eli kuinka paljon tarvitaan ja milloin. Olemme nyt saaneet joustavamman mekanismin kaikille jäsenvaltioille, jotta ne voivat päättää, kuinka paljon tekniseen apuun esimerkiksi kokonaisbudjetista tarvitaan ja milloin sitä tarvitaan. Sitten ajattelen tätä komission ehdotusta ja olen tyytyväinen siitä, että komission edustajat ovat nytkin paikalle. Kyse on siitä, että äh, jos jäsenvaltio niin päättää, niin rahoitus voi 5 prosentista nousta jopa 100 prosenttiin tältä osin, jos jäsenvaltio niin haluaa. Toki tarvitaan takeita ja perusteluita sille, että kohesiopolitiikkaa kyseisessä jäsenvaltiossa ei uhrata. Eli tarvitsemme tästä vielä lisää tietoja. Kaiken kaikkiaan katson, että olemme onnistuneet tekemään työtämme tässä hyvin tiukassa aikataulussa. Parlamentilla on enemmän aikaa tuosta näitä asiakirjoja ja toivottavasti yhteistyöllä voimme nyt edetä mahdollisimman nopeasti ja toimia tehokkaasti uhraamatta kuitenkaan mietinnön korkeaa laatua. Luonnollisesti kuuntelen mielelläni teidän kommenttejanne ja palautettanne. Kiitos. Thank you. These were... Kiitoksia nyt esittelylle. Ähm, alustuksista. Varjoesittelijät jatkavat tästä. Edustaja Tamasic, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä kommentoisin tässä muutamaa esittelijöiden ehdotusta. Toisessa osiossa kerron omista muutosehdotuksistani. Niin Komissio esittää aiempia vuosia niukempaa tulo- ja menoarviota kohesiopolitiikkaan. Haluan, että tätä loppusummaa nostettaisiin 12 prosentilla, niin että päästäisiin aiemman vuoden, aiempien vuosien tasolle. Hän, komissio esittää 0,5 prosentin kautta linjan korotuksia kaksi kertaa vuodessa että tässä äh, monivuotisen rahoituskehityksen mittaan. Ottaen äh, huomioon sitten tässä äh, toteuttamisen toteutuksen mittaan kasvavasta täytäntöönpanosta. <clears throat> Eli tästä ei nyt kannata tietysti paikallisviranomaisia siitä syyttää, että jos nyt yllättävästi toimia tehostavat jos sitten taas vasta, vastaavasti tämä eurooppalaisen talouden ohjausjakson mukaisesti näitä rahavaroja ei käytetä, eikä niitä sitten myöskään pidä osoittaa, varata enempää kuin on tarpeen. Kohesiopolitiikassa tämä puolivärin arviointi on erittäin tärkeää. Seitsemänvuotisen jakson aikana olosuhteet aina väistämättä muuttuvat. Aiempaan perustuen voimme äh, todeta, että talouskriisit ovat yksi mm, mm, merkittävimmistä syistä, jotka voisivat sitten ohjata kohesiopolitiikan ohjelmia eri suuntiin. 2020 äh, äh, vuoteen asti ulottavalla ohjelmakaudella. Määräykset ovat lähinnä painottuneet suuriin hankkeisiin, jotka nämä erityismääräykset ovat nyt sitten jääneet pois tästä uudesta ehdotuksesta, mikä on hyvä, koska tässä hallinnoista taakkaa yritetään keventää muutenkin ja toimia yksinkertaista. Yksinkertaistettuja versioita on määrä ottaa käyttöön uusi, uusiin hankkeisiin korkeammalla kynnysarvolla. Minä olen Alden nimissä seuraava esittelijä. On the draft Haluaisin kertoa oman kanton, kantani tähän ehdotukseen yhteistä säännöksistä. Haluaisin kiittää Grelli ja Novakovia molempia esittelijöitä, jotka ovat tehneet tämän ehdotuksensa yhteisten säännösten asetuksesta. Kiitos, että olette tehneet tätä työtä näin tiukassa aikataulussa. Tämä on ihan kunnianhimoinen teksti. Haluaisin esittää seuraavat kommentit mietintöluonnokseen. Useimmissa kohdin varmasti voimme löytää keskenämme kompromissin, mutta halusin kuitenkin mainita jotkut seikat. Mietintöluonnoksessa on monia keskeisiä tekijöitä – Yksi niistä on se, että esittelijät haluaisivat ottaa mukaan uudestaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston sääntöjen soveltamisalaan. Periaatteessa tuen tätä ajatusta, mutta haluaisin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että huolehditaan kaikesta tarvittavasta yhteistyöstä ja koordinoinnista agri- eli maatalousvaliokunnan kanssa. Ja saadaan tuki molemmista valiokunnista, koska ainoastaan sen mukaan ottaminen yhteistä säännöksistä annettuun asetukseen ilman, että tämä on otettu huomioon maatalousrahaston asetuksessa, niin silloin emme saa toivottua tulosta. Siksi tämä koordinointi on niin tärkeä hyväksyntä maatalousvaliokunnassa. Olen sitä mieltä, että koordinointimekanismi pitäisi luoda komission ja jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan huolehtia täydentävyydestä ja synergiasta – koesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan tukien kesken tai maaseuturahaston tukien kesken tulevissa puitteissa. Mitä tulee kaupunki- ja maaseutualueisiin, kaupunkien ulkopuolella olevat alueet ja vuoristoalueet pitää ottaa erityisesti huomioon. Meillä on näistä kysymyksistä jo aluekehitysvaliokunnan tekstejä. Tämän linkin vahvistaminen ja painottaminen on meidän valiokuntamme tärkeä tehtävä. On tarpeen löytää hyvät välineet tähän työhön. Toinen keskeinen seikka on se, miten poistetaan linkki eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja rakenneuudistuksiin. Minä vastustaisin tätä, koska mielestäni on ajateltava, miten voidaan saada täydentävyyttä muista mahdollisista rahoituslähteistä. Me olemme keskustelleet tästä aiheesta monet kerrat täällä valiokunnassa ja tiedätte, että meillä on eriäviä kantoja. Mutta tässä tapauksessa todella uskon, että kun puhumme eurooppalaisesta lisäarvosta ja kun pyrimme puolustamaan kohesiopolitiikkaa, me pyrimme löytämään modernimpaa kohesiopolitiikkaa, niin olisi kyllä hyvin tärkeää löytää hyvä yhteys siihen, että nähdään myös uudistusten tarve. Monissa jäsenvaltioissa tarvitaan uudistusta ja tarvitsemme linkkiä näihin uudistuksiin ja tukeen, joka tulee rakennerastoista. Valitettavasti meillä on monia esimerkkejä siitä, että kun tuetaan tiettyjä hankkeita tietyissä jäsenvaltioissa ja kun tuki otetaan vastaan ilman, että tarvittavia uudistuksia on tehty, niin ei saada lopulta eurooppalaista lisäarvoa, ei minkälaista lisäarvoa näistä hankkeista. Joten kovasti tukisin tämän yhteyden ylläpitämistä. Ja sitten, että poistetaan tuo vapaaehtoinen 5 prosentin siirto monien rahastojen osalta että jäsenvaltiot voivat siirtää tämän Invest EU-hun ja muiden ohjel- muihin ohjelmiin, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan niiden hallinnossa. Tässä tarvitaan varmasti joustoa, niitä voidaan käyttää rahastoja ja budjettia kaiken kaikkiaan. Pitäisin komission tekstiä tässä hyvänä. Minä todella uskon, että joustavuus – yhdessä yksinkertaistamisen kanssa. Tässä todella on keskeisimmät sanat, joita tarvitaan, kun uudistusta tehdään. Tuo rajallinen, rajallisen määrän siirtäminen rakennerahastoista voi tukea hyvää vastaanottokykyä ja hyviä hankkeita, joiden kautta saadaan aitoa eurooppalaista lisäarvoa aikaiseksi, erityisesti kun puhutaan rajat ylittävistä tekijöistä eri hankkeissa. Tämän linkin yhteydessä tukisi myös siirtoa verkkojen Eurooppa-välineeseen. Tukisin tätä linkkiä, koska tämä komission ehdotus perustuu menestyksekkääseen vuoden 2014-2020 menestyksekkääseen ohjelmointikauteen. Näin on pystytty kehittämään verkostoja ja rakentamaan puuttuvia linkkejä yhteyksien parantamiseksi. Tämä on yksi mahdollisista välineistä, joiden kautta voidaan tukea näiden verkkojen kehittymistä Euroopassa. Tulen itse maasta, jossa tämä on erityisen tärkeä kysymys. Ja tiedän, että Euroopassa on sellaisia alueita, jotka todella kaipaavat hyviä rajat ylittäviä merkittäviä liikenneväyliä. Ja verkkojen Euroopan väline on yksi mahdollisuus. Tämä on vain mahdollisuus, yksi vaihtoehto. Voimme siitä keskustella, mutta minusta tämä on sellainen vaihtoehto, joka pitäisi saada nyt tehokkaaseen käyttöön, jotta voidaan käyttää kohesiovaroja tehokkaasti. Neljäs tekijätä tuen. Tarkistus, joka liittyy kumppanuusperiaatteeseen ja monen, monen tason hallintaan. Kiitos, että otitte tämän tarkistuksiinne mukaan. Nämä ovat ratkaisennan tärkeitä asioita, että kohesiopolitiikan ohjelmat voivat toteutua tehokkaasti. Haluan mielelläni kuulla alueiden komitean kannan, samoin kuin talous- ja sosiaalikomitean, mutta kumppanuusperiaatteen pitäisi olla koko prosessin lähtökohtana. Lisäksi haluaisin tukea lisävaroja, joita on ehdotettu, jotta voitaisiin tehokkaammin viestiä kansalaisille – voitaisiin näyttää, mitä hankkeita on tuettu Euroopasta ja näin parantaa tietoisuutta siitä, mitä tuloksia lisäarvoa tästä tuesta saadaan aikaiseksi. Omnibusneuvotteluista meillä on jo kokemusta, tiedämme miten hankalaa tämä on, mutta on hyvin tärkeää, että meidän regivaliokuntamme tekstiin otetaan nämä toiveet paremmasta näkyvyydestä, paremmasta viestinnässä, koska tämä on ainoa tapa, jolla voidaan esitellä Euroopan kansalaisille sen, miten kohesiopolitiikka on kaikille arvokasta. Ja lopuksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu Pariisin sopimuksen mukaan. Hyvä, että esittelijät ovat puhuneet siitä, että on otettava huomioon ilmastotavoitteet. Tässä puhutaan 30 prosentista, jolla tuettaisiin ilmastotavoitteita. Aion tehdä tarkistuksia tähän ehdotukseen ja jälleen kerran kiittäisin esittelijöitä. Odotan innolla varjoesittelijöiden kokouksia ja keskusteluitamme. Tässä kantani varjoesittelijänä. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Amarje. Ei vain edustaja Michel. Ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich zunächst mal Kiitoksia. Mm, minäkin haluaisin lämpimistä kiittää Grelia ja Novakovia esittelijänä. Me, me olemme aika lailla samoilla linjoilla näistä ydinkysymyksistä ja mikä sitten tietysti äh, näkyy sitten näissä painotuksissamme myöskin. Toiseksi mä totesin, toteaisin, että, että me on, että, täys, täys tuki, tuki sille, että tämä puuttuva rahasto otetaan vielä mukaan tähän kohesiopolitiikkaan ja tässä sanonut olennaisena tekijänä siinä tietysti ajatellen sitten kohesiovarojen siirrettävyyttä, mahdollistaa läntisen EUn tarpeisiin <clears throat> ne, jotka sitten ovat esimerkiksi vaikkapa sosiaalirahaston ja muiden puitteissa, eh, niin tietysti siellä voi olla eri, eri tavoitteet ja er, erilaiset muut arviointikriteerit eh, näiden eh, tapojen välillä. Ja kyllä meidän, meidän pitää huolestia siitä, että silloin, kun on vain muutamasta prosentista kysymys, niin kohesiovaroja voitaisiin aivan, aivan hyvin sitten käyttää <clears throat> hyväksi, mieluummin kun päästään menemään valumaan hukkaan. <clears throat> Sitten tietysti äh, alueiden välinen rajat ylittävä yhteistyö, Interregin puitteissa kaipaa piristysruisketta <clears throat> viime edellisellä äh, valiokuntaretkellä äh, reunionilla olemme siellä oppineet näistä erilaisista yhteistyötavoista ja miten alueet voivat toisiaan tukea. Eli tällä tavalla kohesiopolitiikan välineet ovat, ovat siellä hyvässä käytössä. Mutta sitten, sitten tämän näiden myönteisten arvioiden mm, höysteeksi muutama täydentävä huomio. <clears throat> mitä tulee näiden yhte, yhteisrahoitukseen ja näiden ylimenokauden alueiden osalta. Se edellyttää vielä äh, lisää äh, keskusteluja äh, varo, että siellä on myöskin alueita, jotka jotka mahdollista sitten joutuvat tyytymään pienempään rahapottiin tapahtuneen kehityksen ansiosta. <clears throat> Meillä on äh, semmoisella äh, alueella, jossa tämä käyttää sitten on 85 prosenttia hipovaa, että jatkossa se ei sitten ole olemaan jatkossa äh, siitä sitä koko luokkaa ollenkaan. <clears throat> Jatko, jatkossa voidaan keskustella myös, että onko tämmöinen 40-50 prosenttia hyvä kompromissi ja siinä, on meidän tässä mietintöluonnoksessa nimenomaan samansuuntaista vinkkiä, mutta voitaisiin myöskin sitten mm, saavuttamaan sellaisen kompromissin, missä erityisalueille perustettaisiin erilainen turvaverkosto. Ja sellaisesta on ollut puhetta, mitä sitten poliittista tavoitteen asettelusta <clears throat> se olen aiemmalla linjalla niin, että, että tietysti köyhyyden vastainen taistelu ja hyvien, hyvien työpaikkojen luominen ei välttämättä enää olekaan tätä ihan ydintoimintaamme. Meidän pitää tietysti paitsi tästä huolehtia, myöskin huolehtia siitä, että todellakin nämä kestävän kehityksen tavoitteet äh, toteutuvat, niin me haluamme sitten näitä painottaa äh, näissä äh, erilaisissa rahoitusvälineissä, että tämä painotus sitten näkyisi niistä selkeästi tämän makrotalouden toimintaedellytykset ovat, miten me ne näemme, kaikille jo tuttua. Me haluaisimme, että tämä täällä poistettaisiin täältä tyystin, <clears throat> mutta toki myönnämme, että ja tunnustamme, että tässä e, esittelijät pyrkivät jonkinlaisen kompromissiratkaisuun löytämään. ja me jännittyneenä odottamaan, miltä se sitten loppupeleissä näyttää. Sitten tähän perusasetuksen ex ante ehtoihin me haluaisimme, että niitä voitaisiin sitten hioa se, sen, siihen suuntaan, että alueet voisivat itse siellä olla enemmän äänessä, saada enemmän vaikutusvaltaa. Me tämä 1 äh, plus 2 sääntö olisi meistä eri, edelleen hyvä säilyttää, jos ajatellaan tätä demografista äh, väestön väestön muuttoliikettä. Äh, sehän asettaa aivan uusia vaatimuksia koko paketille. Ja tietysti tällä uudelleen ohjelmointi on vähän näin toteutua vain noin vaihtoehtoisesti, koska se, <clears throat> mutta kaikki muu johtaa sitten tämmöiseen liian, liialliseen byrokratiaan ja muuten, muutenkin sitten tavallaan tulee, tullaan sitten ampuneeksi itsemme omaa jalka. <clears throat> Ja sitten tästä viime tuoremmasta valiokunnasta, valiokuntaretkestä sen verran vielä, että, että se vahvisti sitä, että me, meidän pitää alueiden kannat ottaa huomioon paljon määrätietoisemmin ja kurinalaisemmin ja edellyttää myöskin heiltä sitten yhteistyötä, jos ajatellaan koheisia rahastojen käyttöä ja niihin käyttöihin tulisi sitten uudelleen muotoilla selkeämmin ymmärrettävissä esimerkiksi siellä reunilla esimerkiksi jo eh, tiedettiin, että, että, että tämä, ää, eh, kaikki tällaiset ää, eh, laivaliikenteen ja muut tällaiset to, toiminnan harjoittajat sitten, ää, liikkeenharjoittajat jäivät siihen näiden tuisuuksien ulkopuolelle käsitämme meistä aluepoliittisen valiokuntana. Meidän pitää ottaa kaikkien erilaisten alueellisten toimijoiden ja muiden elinten mukanaolo varmistaa ja edellyttää se, paitsi toivoa, niin edellyttää sitä, koska sitä kautta varatkin tulevat tehokkaammin käytetyksi. Jos ajatellaan tällaista valtionhallinta yleensä tai sen suurta sitten tällaisen alueelliseen toimijoihin, niin meistä olisi huomattavasti tärkeämpää, tai huomattavan tärkeää, että sinne, sinne sitä painotestata huomi- suunnataan. Toki meiltä on tulossa tukko muutosehdotuksia, mutta kuten tässä tietysti vetoahan teihin puheenjohtaja myöskin oman roolissanne. Kiitos katsotaan vihreiden puolesta. Olkaapa hyvä edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegoita Novakov ja Krell tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Ennen kuin käsittelen tiettyjä sisältökysymyksiä, niin ensin haluaisin kysyä näistä tarkistuksista yhtä seikkaa. Olemme kuunnelleet jo kollegoiden kommentteja. Syventämistä kyllä vaaditaan vielä indikaattoreista, ehdoista eh, ja muista asioista. Eli vaarantaako nopeus tässä nyt laadun? Niin usein eh, on tapana käydä. Olen yleisesti samaa mieltä siitä, että mahdollisuuksien mukaan eh, maaseuturahastoa tulisi lisätä aivan niin kuin muitakin aluekehitysrahastoja ja täytyy huomioida se, että vaarana on se, että tavoitteita ei saavuteta. Jos siirretään varoja kohesiorahastosta Invest EU-hankkeeseen, niin minun mielestäni on tärkeää se, että aivan niin kuin komissiokin toteaa, tämän siirron tulisi olla vaihtoehtoinen ja siinä tulisi huomioida alueelliset tarpeet. Katson, että kollegoiden kommentit olivat myönteisiä kumppanuuden suhteen. Ainahan tätä periaatetta ei kunnioiteta. Tähänkin tarvittaisiin sitten vielä tarkistusten kautta hieman korjausta. Olemme hieman hämmästyneitä tästä mm, kohesiopolitiikan ja toisaalta ohjausjakson välisistä yhteyksistä. Eli tässä on tämä artikla 23 nykyisissä säännöissä ja sitten talouden makrotaloudelliset ehdot ja on mahdollisuus keskeyttää toimet ja myös maksut toimintaohjelmissa alueilla niissä valtioissa, jotka eivät kunnioita sääntöjä, joita komissio on niille määrännyt kollegat Novakov ja Krell ovat pyrkineet rajoittamaan nämä sanktiot vain velvoitteiden täyttämiseen, mutta tarkistuksessa 43 on myös velvoite komissiolta informoida parlamenttia ennen kuin tällainen sanktio sitten otetaan käyttöön. Minun mielestäni tässä tulisi olla vieläkin radikaalimpi. Eli teen tästä tarkistuksen. No sitten yhteisrahoitusosuus. Tämä tulisi nähdä laajemmassa kontekstissa. Meillähän on talouden ohjauksesta yhteisiä sääntöjä unionin tasolla. Ja sitten yhteisrahoituksessa voidaan mennä jopa 85 prosenttiin eh, tai 70 prosenttiin vähemmän kehittyneillä alueilla. Ja sitten investoinnit ovat tässä vaarassa. Sen me tiedämme kaikki. kaikki. Meillä on kasvu- ja vakaussopimuksen määräyksiä, jotka ovat johtaneet siihen, että että myös tällaiset aluepoliittiset investoinnit mm, vaikuttavat siihen, mikä on sitten alijäämän aste kansallisessa budjetissa. Miten alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat tässä tilanteessa toimia? No sitten vielä rahoitusvälineistä. Kyse on uudessa ohjelmassa hyvin tärkeästä asiasta. Ennen kaikkea tulisi nähdä tämä asia äh, riskien yhteydessä. Äh, ei voi olla niin, että rahoitetaan äh, spekulatiivisia keinotteluhankkeita. On tietyn tyyppisiä bondeja, jotka näyttäisivät siltä, että ne voivat houkutella myös yksityistä pääomaa. Olisi hyödyllistä pohtia erilaisia takuukysymyksiä ja pohtia sitä, miten, miten riittävän pitkällä aikavälillä toimittaisiin niin, että saataisiin yhteisrahoitusta esimerkiksi sosiaalisen lainanannon muodossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tässä olivat varjoesittelijöiden puheenvuorot. Nyt antaisin valiokunnan jäsenille puheenvuorot. Edustaja Schöll. Oui, merci, madame euh, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää yhteisesittelijöiden tekemästä työstä käynnistyvä työ tämän mietinnön tiimoilta on varmasti hyvin tärkeätä, yksi tärkeimmistä työsaroista tällä vaalikaudella. Meidän täytyy luonnollisesti parantaa komission tekemää ehdotusta ja samanaikaisesti ei pidä unohtaa sitä, mikä on tässä lähtökohtana. Vuosi sitten emme ole edes varmoja, onko meillä sellaista kohesiopolitiikkaa, joka voisi sitten hyödyttää kaikkia alueita. Monet nyt vertaavat näitä ehdotuksia tämän kauden ehdotuksiin tai to- toimiin. Tämä on luonnollisesti aivan legitiimiä ja normaalia, mutta olisi virhe, jos toimisimme niin, että ikään kuin mikään ei olisi muuttunut Euroopassa tässä, tässä seitsemän vuoden aikana. On aivan välttämätöntä ja oikein edetä, kehittää kohesiopolitiikkaakin, jotta se on ajan vaatimusten mukaista. Seitsemäs kohesioraportti, josta on tälläkin puhuttu usean kertaan, on osoittanut, miten tällä kaudella tilanne on muuttunut. Ja tiettyillä alueilla, jotka hyvin tunnemme, on koettu huomattavaa kasvua ja samanaikaisesti sam- mm, toisilla alueilla taas on ollut huomattavia ongelmia näille alueille kriisi on todella iskenyt kovasti ja pysyvällä tavalla. Sitten on ollut alueita, jotka ovat olleet eh, ikään kuin eturintamassa näiden ilmiöiden suhteen, esimerkiksi Brexit tai eh, maahanmuuttokysymykset. Ja sitten haluaisin vielä palata mielestäni yhteen tärkeimmistä seikoista tässä kohesioraportissa, nimittäin niiden alueiden tilanne, jotka ovat niin sanottuja äh, siirtymäalueita tai välikategorian alueita. Nämä alueet ovat jääneet hieman jälkeen suhteessa äh, kehittyneempiin alueisiin ja on myös osoitettu, että toisaalta nämä alueet ovat sitten äh, siinä tilanteessa, että heikommat alueet ovat niitä ottaneet kiinni. Tästä syystä komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että tavallaan avattaisiin tai laajennettaisiin tätä aluekategoriaa, kun puhumme näistä siirtymäalueista. Tämä voisi olla hyödyllinen ratkaisu ja tarpeellinenkin ratkaisu, kun ajatellaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Itse aion työstää nimenomaan sitä kysymystä, että nämä alueet, niin sanotut siirtymäalueet, voisivat saada riittävää tukea mm, avukseen niin, että tämä tuki todella vastaisi niitä haasteita, joita näillä alueilla on vastassaan. Muutoin vaarana on epäonnistuminen, aivan niin kuin tälläkin on mainittu. Sitten kun kyse on yhteisrahoitusosuudesta, kenties se nyt aivan ymmärtänyt, miksi yhteisesittelijät ehdottivat näille alueille eh, heikompaa lisäystä kuin muun kategorian alueille. Yhteisrahoitus on heikommilla alueilla nousemassa 85 70 ja sitten 40 60 muille alueille ja sitten siirtymäalueille tämä, tämä ero olisi vain 5 prosenttia. Näiden alueiden suhteen kyllä mielestäni pitäisi päästä 70 prosenttiin. Myös alueiden komitea on tätä painottanut. Toivon, että näissä kysymyksissä voimme päästä kompromissiin tai sellaiseen sopimukseen, joka on legitiimi ja oikeutettu. Ja näin voimme päästä sellaiseen kohesiopolitiikkaan, jota me kaikki haluamme, tehokkaampaan, yksinkertaisempaan, kohdistetumpaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon edustaja Van Miltenburg. Kiitos puheenjohtaja. Puhun omaa kieltäni. Ja ehkä voisin oikeastaan ihan suoraan sanoa, että olen aika pettynyt. Oikeastaan näyttää siltä, että kohesiopolitiikan osalta mennään takaisin vuosikymmeniä. Ikään kuin rakenneuudistuksia ei tarvittaisi. Se, miten viitataan ohjausjakson ja epäonnistumisen – Eikö ehdollisuutta vielä tarvita? Ikään kuin kellot olisivat pysähtyneet ja mitään ei olisi tapahtunut. Mitään ei olisi tapahtunut sen osalta, että kehitellään uusia välineitä niin, että halutaan optimaalinen tavoite. On, että on tehtävä jokaisella eurolla enemmän kuin aikaisemmin. Minusta tuntuu, että kehitys on pysähtynyt. Tai oikeastaan tuntuu siltä, että esittelijät ovat menneet ajassa nyt taaksepäin. Suuret infrastruktuurihankkeet, että niitä rahoitetaan verkön Eurooppa-välineestä. No vaikka veikö teitä Bulgariassa kiinnosta rakenne, infrastruktuurin rakennehankkeet? Ja uskotteko, että verkkojen Eurooppa-väline kasvaa, sen budjetti kasvaa tällaisten temppujen kautta, vai pyritäänkö siihen, että jokaisen euron kautta saadaan lisää tehoa niin, että katsotaan infrastruktuuritöitä? Jos me kuuntelemme näitä esittelijöitä, niin näyttää siltä, että mitään edistystä ei ole tapahtunut. Tarvitaan sosiaalisia yhteiskunnallisia rakenteita, yhteyttä, kohesiota. Sitähän pitäisi kehitellä, mutta kohesio ja mielestäni kokonaan puuttumaan tästä mietinnöstä. Ainoa mitä tässä näin on, että halutaan ylläpitää vanhaa, halutaan maaseuturahasto osallistaa tähän mukaan. Aivan oikein puheenjohtaja viittasi siihen. Vaikka tätä haluttaisiin, pitää huolehtia siitä, että koordinoidaan toisen valiokunnan kanssa. 85 prosenttia poliittinen yhteisrahoitus ikään kuin olisimme talouskriisin aikana edelleen elämässä, emmekä voisi pyytää enempää. Että haluttaisiin jotain vähän lisää, koska useissa jäsenvaltioissa kuitenkin puhutaan nyt talouskasvusta ja silloinkaan muutama lisäsentti löytyisi sieltä jäsenvaltioista. Onko tämä nyt realistinen ehdotus? kun puhutaan turvallisuudesta, siirtolaisuudesta edelleen. Ja kaikkien pitää kilpailla siitä, että saadaan näitä harvoja euroja, joita EUn budjetissa on. Mielestäni tässä ei ole nyt paljon uudistushenkeä ja mielestäni tässä ei myöskään nähdä nyt ihan realistisesti tilannetta. Haluan kuitenkin lopuksi sanoa jotain vähän myönteistä. Meidän pitää huolehtia ilmastotavoitteista. 25 prosenttia kaiken kaikkiaan budjetista on käytettävä ilmastotavoitteisiin. Sitä on korotettu 30. Tämä on yksi ihan harvoista valopilkuista. Minä olen kyllä hyvin pettynyt siihen, että mitään uutta ei nähdä tässä mietintöluonnoksessa me voisimme varmasti päästä eteenpäin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Neuvosto on tässä uudistusmielisempi kuin nämä kaksi esittelijää. Sitä pahoittelen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Onko Regi valiokunnan jäseniltä äh, muita kommentteja? Thank you, thank you very much. Yes, it's, it's... Kiitos. melkoinen pala haukottavaksi tässä meillä nyt, kun katsomme, mitä kriisin aikoina tapahtui, niin julkisia mm, investointeja tuimme nimenomaan kohesiopolitiikalla monissakin jäsenvaltioissa ja tämä oli tilanne silloin. Ja toiseksi Nyt käynnistyy juuri alueiden ja kaupunkien teemaviikko. Ja Juncker totesi, että nyt me haluamme nimenomaan saada yhteyden kansalaisten ja Euroopan hankkeen välille. On äärimmäisen tärkeää, että viestintä toimii paremmin. Tällä viikolla järjestetään EU-työpajakin ja Aluepolitiikassahan kyse on pitkälti tarinan kerronnasta. Minkälaista tarinaa me välitämme. Tietysti muutoksia voidaan aina tehdä rahoitusvälineisiin, mutta kaikista tärkeintä on se, että nämä miljardit, joita käytetään, ovat mukana tässä toisen tyyppisessä kumppanuussuhteessa. Olen esittelijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että kumppanuusperiaatteet liikkeelle tarvitaan käytännessäännöt ja äh, niiden tulisi olla paljon paremmat kuin aikaisemmin. Toki suunnittelua tehdään korkealla tasolla ja sitten toteutetaan hankkeita aivan konkreettisesti. Mutta kun valiokuntamme esimerkiksi toteuttaa äh, valtuuskuntamatkoja. Ja kun kuuntelemme paikan päällä sitten kaupunginjohtajia, kunnanjohtajia, jotka sanovat, että he haluavat äh, yhteyksiä äh, alueiden, kuntien, kaupunkien välille, niin kyse on nimenomaan koulutuksesta, sosiaalisesta, taloudesta, taloudellisesta yhteistyöstä, eikä pidä unohtaa myöskään infrastruktuuria. Eli kun luemme ja kuuntelemme, niin näyttää siltä, että te olette omaksuneet tässä komission vaan ei mitään vallankumousta, vaan ikään kuin kehitystä. Eli halutaan säilyttää vanhassa järjestelmässä hyvät osat. EPPssä monet toteavat, että suunnittelualueilla ja ministeriöissä on nyt paremmalla tolalla sekä vanhoissa että uusissa jäsenvaltioissa. Rajat ylittävä yhteistyökin tuo omaa lisäarvoaan. Meillä on keskeisiä tavoitteita asetuksissa ja tässäkään ei ole kyse mistään vallankumouksesta. No sitten välineet. Kun budjettiin kohdistuu kova paine, 45 prosenttia vähemmän kohesiorahastolle, niin sitten jäsenvaltiolla tulisi olla paremmat mahdollisuudet äh, äh, ottaa kantaa siihen, miten tätä tukea räätälöidään. Tulee olla lähempänä alueita ja kaupunkeja ja jäsenvaltioiden ohjelmointia ja antaa kaikille näille toimijoille enemmän sananvaltaa. Omnibus-asetuksessa tätä pyrikin jo varmistamaan mutta todellakin tarvitaan räätälöidympiä välineitä niin, että saamme lisää joustavuutta. Miten tämä sitten varsinaisesti tehdään, sitä me pohdimme sitten tarkistusvaiheessa, mutta olen nyt ehdotukseen kuitenkin tyytyväinen, koska se on vankka, vakalla pohjalla. Se on selkeä Ja meillä on tietopohjaiset tavoitteet, tässä faktapohjaiset tavoitteet. Ja rakennetaan sille, mitä olemme saaneet aikaiseksi edellisellä kaudella. Nyt ei pidä haskata aikaa lähiviikkoina ja kuukausina ja olen Konstantsen kanssa samaa mieltä siitä, että joulukuussa yritetään sitten äänestää työ täytyy hoitaa, vaikka sitten ylimääräisellä kokouksella. Miss Bresso, you have... Kiitoksia, <clears throat> edustaja Bresso. Mm. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin, että meillä olisi hieman lisää aikaa. Ei tietenkään paljon, emme, emme halua tarkistusten takia asiaa viivyttää, mutta Pitäisi olla aikaa, jotta huolellisesti ainakin ehtisi lukemaan tämän mietinnön ja sitten valmistautumaan tarpeellisissa määrin. Jos vielä saisimme hieman lisäaikaa, niin se olisi hyvä. Ainakin minun, minun mielestäni se olisi hyvä. No sitten itse asiaan. Haluan luonnollisesti kiittää yhteisesittelijöitä. He ovat tehneet arvokasta työtä ja varmasti myös äh, raskasta työtä. Tämä on näin kattava tämä asetus. Äh, sitten viittaisin siihen, mitä kollega von Miltenburg sanoi. Me tarvitsemme modernimman strategian. Se on aivan selvää. Myös kohesiopolitiikkaan, investointipolitiikkaan Euroopassa sitä tarvitaan. Tämähän liittyy tavoitteisiin ja tältä pohjalta ehdotukset ovat mielenkiintoisia. Eli keskittymistä ja sitten merkittävät tavoitteet, joihin Euroopan unioni pyrkii yleisemminkin. Me olemme keskustelleet esimerkiksi päästöjen rajoittamisesta. On selvää, että politiikan tavoitteiden täytyy olla ajan haasteiden mukaisia. Nyt me puhumme Euroopasta kriisin jälkeen ja puhumme siitä, että talous täytyy rakentaa uudelleen kriisin jälkeen. Tämä asetus ikään kuin määrää rahastojen käyttösäännöt, yhteiset säännökset. Meidän tulee muistaa, että hyvät lait ovat ikään kuin vanhoja lakeja. Ei ole välttämättä niin, että muutos johtaa aina parempaan. Eli sääntöjä äh, laaditaan ja sitten niitä täytyy vielä täytäntöön panna alueilla ja paikallisesti. Äh, viime kädessä edunsaajat toteuttavat tätä politiikkaa, eivät Äh, välttämättä kaikki uudistukset siellä ole aina hyviä uudistuksia. Tässä ehdotuksessa ei välttämättä aina tarvita uudistuksia uudistusten vuoksi. Kysehän on nimenomaan ohjelmoinnista. Kun nyt yhteisrahoitusosuutta Euroopan unionista näin vahvasti kuitenkin heikennetään – niin tämä on luonnollisesti raskasta. jäsenvaltioiden tulisi lisätä siis omaa panostaan rahoituksessa. Me emme ole kuitenkaan vielä päässeet aivan kriisistä eteenpäin. Monilla alueilla kriisi vielä aiheuttaa ongelmia ja on vaikeata nostaa tätä yhteisrahoitusosuutta 50-60 prosenttiin ja päästä esimerkiksi 30 prosenttiinkin heikommilla alueilla. Nämä alueet ovat edelleenkin hyvin köyhiä, koska kriisin takia eriarvoisuus on vain lisääntynyt ja toipuminen on ollut vain osittaista. Luonnollisesti jäsenvaltiot voivat rahoittaa yhteisrahoituksen kautta enemmänkin, mutta mielestäni ei kuitenkaan tulisi tehdä tästä pakollista, koska resurssien vähäisyys tarkoittaa sitä, että hankkeet ovat sitten vaarassa. No, sitten kun kyse on maaseuturahastosta ja tästä yhdestä ja ainoasta yhteisten säännösten asetuksesta, niin on haluttu, että huomioidaan paremmin maaseutualueet ja myös vuoristoalueet. Kyse olisi kulttuurisesti hyvin tärkeästä askeleesta taaksepäin. Kyllä maaseutualueidenkin ja vuoristoalueiden täytyy voida hyötyä aivan täysin tästä mahdollisesta yhteisohjelmoinnista eri rahastojen välillä. On aivan selvää, että edellisellä kerralla, kun tätä yhteistä ohjelmointia tehtiin, niin sitten otettiin tavallaan kulttuurisesti yksi askel taaksepäin. On käytetty hyvin vähän tätä ohjelmointia monista eri rahastoista ja sitten tulevallakin kaudella sitä käytettäisiin vähän. Nyt me haluamme eteenpäin kuitenkin aluepolitiikassa. Emme suinkaan halua takapakkia. Kollega Krell tämä jo tietääkin. Kollega Novikov ei sitä vielä tiedä, mutta minulla on tiettyjä epäilyksiä, aivan niin kuin puheenjohtajakin totesi sen suhteen, että omistettaisiin pieni osuus uh, rakennerahastoista uh, Invest eu ja kansallisille osuuksille. Näin voitaisiin taata se, että tämä tapahtuisi vapaaehtoisesti myös alueellisella tasolla, eikä pelkästään jäsenvaltion tasolla jos sitten pystyttäisiin varmistamaan se, että myös vapaaehtoisuus toteutuu alueellisesti, niin katson, että siinä tapauksessa se voisi onnistua. Tästä kuitenkin täytyy keskustella. En ole vielä aivan vakuuttunut, mutta ainoat rahastot, jotka eivät ole yhteydessä tähän Invest EU-hankkeeseen, olisivat nimenomaan rakennerahastot. Kaikki muut olivat olisivat yhteydessä, eli horisonttikulttuuri ja niin edelleen. Uskon, että tämä voisi olla haitaksi pikemminkin kuin hyödyksi, kun ajatellaan rakennerahastoja ja aivan erityisesti aluepolitiikkaa. Ja sitten sosiaalirahasto ja investoinnit sosiaalisiin infrastruktuureihin. Siellähän voitaisiin saada hyötyä tästä Invest EU-hankkeesta. Täytyisi toimia johdonmukaisesti eh, ohjelmoinnin suhteen, eli tunnustan sen, että minulla ei ole vielä kovinkaan selkeitä ajatuksia tästä ja suhtaudun hieman epäille vielä ehdotukseen. Meillä on kuitenkin nyt hyvä keskustelun ja työn perusta ja meidän valiokuntamme Täytyy toimia nyt rohkeasti. Kohesion politiikkaan on kohdistunut viime aikoina lukuisia hyökkäyksiä ja iskuja. Kyseessä on kuitenkin tärkein politiikan ala, jolla voimme vähentää eriarvoisuutta kaikkien alueiden kesken. Ja haluamme innovaatiota ja kehitystä kaikille alueille. varmasti yksin tällä näillä toimilla ei saada koko Eurooppaa kehittymään innovatiiviseksi ja sellaiseksi, että se voi vastata kaikkiin tulevaisuuden hankkeisiin. Eli kyse on meidän politiikkaamme tärkeästä pilarista, jota on, jota on puolustettava myös rahoituksen kautta ja todella painokkaasti. Olen samaa mieltä siitä, että täytyy toimia johdonmukaisesti suhdessa siihen ehdotukseen, jonka me teemme MFFstä. Kiitos. Thank you very much. The next speaker. Kiitos oikein paljon. Edustaja Edman on seuraava puhuja. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitos paljon puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Ensin minäkin kiittäisin yhteisesittelijöitä, jotka ovat tehneet tiukasti töitä. Ja todellakin saamme paljon hyvää uutta aikaiseksi heidän ehdotustensa kautta. Toiseksi, minäkin olen sitä mieltä, että tarvitaan enemmän kehitystä eikä niinkään vallankumousta, vaan tarvitsemme jatkoa tietyin muutoksin, koska me kaikki, jotka olemme täällä nyt läsnä, ymmärrämme, että tiettyjä ongelmia on ollut viime vuosina ja kaiken kaikkiaan näiden rahastojen täytäntöönpanossa. Kehitystä siis tarvitaan, koska jokainen ymmärtää, mitä tapahtuu, jos lähdetään vallankumouksen tielle. Olen siis kiitollinen teidän panoksestanne ja haluaisin sanoa, että nopea työ, jota teitte, ja on varmasti aivan oikea lähestymistapa. Ja siitä on etua myös tuleville tuen saajille, koska mitä nopeammin saamme asetukset sovittua, sitä nopeammin tuen saajat tietävät, mitä muutoksia on luvassa, sitä parempi kaikille. Ihan lähtien liikkeelle siitä, että EUn budjettia käytetään ja ihan sinne ihan pienimpään hankkeeseen asti, jota tätä pannaan jossain EUn alueella. Menisin jopa, jopa pidemmälle ja sanoisin, että on jopa parempi, että meillä on asiakirja, joka on täydellinen – mutta joka on kuitenkin ihan käytännössä käytettävissä. Käyttökelpoinen siis. Ei niin, että viilataan jotain kuukausitolkulla ja sitten hidastetaan koko täytäntöönpanoprosessia. Silloin viiveitä tapahtuu viivettä viiveen perään ja sitten uusi parlamentti puhuu kohesiopolitiikasta ennen kuin saadaan mitään tehtyä. N plus 2 eikä e, n plus 3 on yksi seikka, jota halusin kommentoida. Oman kokemukseni pohjalta sanoisin, että tämä ei nyt suoranaisesti ole paras ratkaisu, koska N plus 3 on hyödyllisempi ennen kaikkea, kun ajatellaan laajoja, suuria investointihankkeita, joihin liittyy paljon kustannuksia. aivan erityisesti jos ajatellaan täytäntöpanon loppuvaihetta. Palaaminen N plus 2 saattaisi vaikuttaa ei toivottulla tapaa. Esimerkiksi niin, että jaetaan tahallaan, mutta turhaan hankkeet pienempiin osiin. Ja vielä toinen seikka haittamme näin ehkä innovaatiota, koska innovatiiviset hankkeet usein vaativat pitempää kautta, täytäntöpanon kautta. Jotta voidaan saada innovaatiot laajempaan käyttöön. Lyhyellä aikavälillä se ei ole ehkä mahdollista. Ja vielä yksi seikka, joka on tosin tälle jo mainittu, mutta mainitsen sen silti lyhyesti yhteisrahoituksen leikkaaminen 85 prosentista 75 vähemmän kehittyneiden alueiden osalta. Jälleen sanoisin, että jos tavoitteena tässä oli se, että ehdotus ja kansallisen yhteisrahoituksen korottaminen lisäisi omistajuuden tunnetta kansallisella tasolla. Näin minä tämän ymmärrän, niin silloin saatatte kyllä pettyä, koska tämä väline ei ehkä ihan toimi niin kuin on suunniteltu, jos tämä nyt olen oikein tulkinnut. Ennen kaikkea tulisi muistaa, että käytännössä yhteisrahoitusta rajoittaa muutkin säännöt, jotka liittyvät varainkäyttöön maksimi on 85 prosenttia nytkin, mutta varsinaisesti ollaan 64 prosentissa. Eli voi olla, että jos tämä taso nyt muutetaan 70, niin silloin yhteisrahoitus ehkä oikeassa elämässä on jo lähellä 50. Eli näin saattaa syntyä esteitä monille sellaisille hankkeille, joita yleensä olisi kehitelty vähän heikommilla alueilla. Pitäisi painottaa sitä, että tarvitsemme uutuuksia rahoitusvälineiden osalta varmasti. Tässä on paljon potentiaalia tulevaisuutta ajatellen. Lopuksi yhteenvedon omaisesti. Mielestäni on parempi edetä niin, että saadaan nopeasti asiakirja käyttöön, vaikka se ei olisi ihan täydellinen, että tämä voidaan antaa kaikille niille, jotka käyttävät näitä varoja. Jos säännöt ovat yksinkertaisempia ja joustavampia, niin se on parempi. Ja päätökset on totta kai tehtävä jäsenvaltioissa mahdollisimman alaisella tasolla. Eli vaikka tämä ei ole täydellinen, tämä voi silti olla menestys. Kiitos. Kiitos. Edustaja Olbricht, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun pyydän anteeksi seuraavanlaista ehkäpä tämä tuli sanottua, mutta toteaisin vain sen verran, että kiitokset, siis aidot kiitokset esittelijöille. Melkoinen haaste on edessänne. Teidän pitää valmistella jotain aikana, jona politiikka on tarkoitus lähteä muuttamaan. Ei tämä ole mitään tavallista toimintaa. Komission lähestymistapa on toisenlainen, uusi. Joten kyllä tämä on hatunnoston arvoinen paikka, mutta en ole kuitenkaan samaa mieltä sen suhteen, että neuvosto olisi uudistunut. Neuvosto on nimittäin jakautunut. Osittain on maita, jotka ovat sitä mieltä, että uuden aikaistaminen ja innovointi onnistuu vain kohesiopolitiikan kautta. Se on fakta. Eli vain ainoastaan sitä kautta. Toiset jäsenvaltiot taas, Alankomaa, Tanska, Ruotsi, ovat sitä mieltä, ettei kohesiota haluta laisinkaan. Mutta vain nostaan perinteisille köyhille maille kohesioon rahoja pitäisi jakaa. Minä olen keskustellut suurlähettiläiden kanssa. He tulivat tyköni näistä maista ja totesivat minulle MFF esittelijälle, eli siis minulle, että paras ratkaisu olisi nolla prosenttia nettomaksajille. Eli kohesiopolitiikkaa ei tarvita laisinkaan. Tiedän, että tämä on neuvottelutilanne. Loppuussa tilanne on toisenlainen, mutta ehdotus on sellainen, että pidemmälle kehittyneissä maissa ei kaivata kohesiopolitiikkaa laisinkaan, vaan sitä tarvitaan vähemmän kehittyneissä maissa. Ja komission ehdotus on kuitenkin päinvastainen, eli kohesiopolitiikkaa sovelletaan kaikkiin, ja se taas edellyttää kriteereiden muuttamista. Ja siksipä kollega Julot viittasi näihin siirtymäkauden alueisiin. Eli kyse on aivan päinvastaisesta lähestymistavasta. Eli kaikki hyötyvät kohesiopolitiikasta. Eri volyymeina, mutta nykyjärjestelmästä pidetään kiinni. Eli tästä syystä varat eivät mene vain ainoastaan niille, jotka sitä aikanaan ja nykyäänkin tarvitsevat. Mutta kanta on selvä. Uusien jäsenvaltioiden erityiskohtelu on tullut päätökseensä. Kohesiopolitiikka tarkoittaa nykyään jotain muuta. Siinäpä esittelijöille melkoinen pala purtavaksi, sillä tämä erityiskohteluajankausi on päättänyt ja, päättynyt ja nyt täytyy vain pohtia, miten tästä eteenpäin. Ymmärrän toki, mitä tässä ajetaan takaa, mutta ongelmana on se, että nettomaksajat yrittävät saada kohesiopolitiikkaan tätä perinteistä lähestymistapaa. Mutta katsotaan, mitä ehdotetaan. Ja sitä kautta yritetään saada innovointia aikaiseksi, mutta siinäpä se ongelma on, jota tulisi välttää. Kohesiopolitiikan keskeisen tekijä ei ole raha, vaan jaettu hallinto. Se, jos mikä määrittelee kohesiopolitiikan. Kyse on jaetusta vastuusta, jaetusta rahoituksesta, politiikan toteuttamisesta ja siitä, että jäsenvaltiot voivat muokata lähestymistapaa. Siksi tarvitaan yhteistä lähestymistä, ratkaisumallia. Se, että kohesiosta otetaan rahaa pois, niin ei tarkoita sitä, että se viedään jaetusta hallinnoinnista. Jos ajatellaan verkkojen Eurooppaa, otetaan yhteishallinnollisen potin rahaa ja viedään sellaisen, missä yhteishallintoa ei käytetä, niin ehdotuksen mukaan Tämä tarkoittaa sitä, että rahaa viedään ja tässä yritetään muuttaa kohesiopolitiikan suuntaa. Sama pätee myöskin Invest EU-järjestelmään. Kaikkihan tietävät sen, että yritetään mennä siitä yli, mistä aita on matalin. Tässä ei tarvittaisiin valtiotukijärjestelmää, mutta miksei haluta lähteä muuttamaan kohesiopolitiikkaa ja tarjoamaan jotain helpompaa ratkaisumallia? Mielestäni keskeinen ongelma on se, että haluammeko tällaisen uuden politiikan, joka perustuu uuteen jaetun hallinnon järjestelmään. Halutaanko sitä vaiko ei? Ja sitten sisältöpuolen kysymykseen. Mitä haluamme tähän uuteen järjestelmään? Panostammeko innovointiin vai johonko muuhun? Ja sitten kun kuunnellaan kaupunkien edustajia, Eurocities edustajat totesivat meille, etteivät he usko siihen, että heidän pitäisi kohesiovaroilla rahoittaa tutkimustoimintaa. He haluavat, että innovointia hyödynnetään kaupungeissa liikennejärjestelyihin ja muihin rahoja olisi ohjattava. Siinäpä se ongelma piileekin. Tästä on tietenkin keskusteltu jo aikaisemminkin, että rahastoista on rahaa viety tai tarkoitus viedä verkko Euroopan järjestelmään. Kyse on siitä, että miten se viedään. Ja miten käy sitten Invest EUlle ja niin kuin olen aina täällä sanonut, niin tuskinpa rahat viedään kansallisista volumeista, Sillä jos näin toimitaan, niin se me tiedämme, että nämä rahat viedään, menevät eri kohteisiin, eri politiikka-aloihin, eikä siihen, mihin ne oli alun alkaen korva merkity. CPR on perusasiakirja, joka osoittaa, mikä olisi lähestymistapa. Tiedän, että tässä nyt etsitään kompromissia, jottei nyt heittäydytä aivan täysin poikkiteloin, mutta minä uskon, että todellinen kädenvääntö CPR-asetuksesta vielä on tulossa. Ja kyllä mielestäni olette oikeassa, että tästä pitäisi äänestää mahdollisimman pikaisesti. Ei siksi, että tarvittaisiin ratkaisua hyvin nopeasti, vaan jonkunlainen parlamentin kanta pitäisi äkkiä muovata jotta voisimme avoimin mielin lähestyä neuvotteluja. Silloin meille tarjotuisi hyviä mahdollisuuksia. Mutta täällä meidän ei tulisi puhua perinteisistä tai vanhoista politiikoista, koska jos näin teemme, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on vanhanaikaista menneen talven lumia, mutta ei siitä ole kyse. Tämä on tärkeä väline Euroopan politiikan kannalta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kovtsak on viimeinen puhuja. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Já bych se chtěl nejprve... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin pahoitella sitä, että tulin myöhään paikalle. Minulla oli muita velvoitteita samassa rakennuksessa. Haluan kiittää esittelijöitä hänen tekemästään työstä. Heillä on suuri haaste nyt edessään. Täytyy päästä kompromisseihin, huomioiden myös tulevat äh, Euroopan parlamentin vaalit ja toisaalta kohesiopolitiikan edessä olevat haasteet yleisemmin. Kiitos siis tehdystä työstä. Komission ehdotus on tärkeä sillä sen kautta saamme aikaiseksi yksinkertaistamista ja sääntöjen selkeyttä. Täällä on esitetty jo kysymys siitä, onko tämä asetus kuitenkaan riittävän käyttävä, käyttäjäystävällinen. Mielestäni kyse on ennen kaikkea siitä, kokevatko edunsaajat tämän yksinkertaistamisen riittäväksi. Näkyvätkö uudistukset heille saakka? Kollega Bresso puhui aluekehitysrahastosta. Joskus maaseutualueilla tarvittaisiin vieläkin enemmän yksinkertaistamista. Siellä tarvittaisiin todella tehotoimia jotta varmistettaisiin se, että syrjäiset ja vuoristoalueet eivät enää menettäisi asukkaitaan. Eli täytyisi todella ryhtyä täsmätoimiin ja pyrkiä yksinkertaistamiseen. Minä itse tulen sellaiselta alueelta, joka on siinä aivan Slovakian äh, rajan naapurissa ja olin vastuussa pienestä kunnasta. Jos vertaan sitä hallinnollista taakkaa toisaalta kohesiopolitiikan alalla ja toisaalta taas mm, mm, maataloustukien alalla, niin näitä äh, seikkoja ei kyllä voida keskenään vertailla. Tästä syystä meidän tulisi pitää painetta yllä komission suuntaan, niin tässä esittelijöillä on tärkeä rooli. Komission tulisi yksinkertaistaa toimia vieläkin enemmän. Ja sitten vielä rahoitusosuuksista – Jotkut alueet nousevat kehittyneiden alueiden kategoriaan. Ja sitten tämä suurempi kansallinen rahoitusosuus voi olla melkomoinen lannistava tekijä näiden varojen käyttöön. No sitten tämä N plus 2 ja N plus 3 sääntö. Sekin tasavallassa saattaisi käydä niin, että vain yhden ainoan vuoden aikana kaikki tulisi hoitaa. Eli vanha kausi olisi N plus 3 säännönmukaista ja uusi kausi N plus 2 säännönmukaista. Ja sitten kävisi niin, että viimeisenä vuotena kaikki varat tulisi todella pystyä vastaanottamaan ja käyttämään. Meillä ei ole riittävästi hallintokapasiteettia hankkeiden toteuttamiseen tällaisella aikataululla. Voitaisiin ajatella jonkinlaista siirtymäaikaa, ainakin alkuvaiheessa uudella kaudella. Silloin voitaisiin noudattaa myös uudella ohjelmakaudella tätä vanhaa N plus 3 sääntöä. Ja vielä yksi kommentti. Tilanne työmarkkinoilla on hyvin monimutkainen. Monet asiantuntijat työtä tekevät tekevät työtänsä yksityisellä sektorilla, eivät välttämättä toivi aktiivisesti Euroopan tasolla tai julkisella sektorilla. He ovat mukana yksityisen sektorihankkeissa. Ja uudella ohjelmakaudella tämä keskittäminen voisi johtaa siihen, että meillä ei olisi riittävästi asiantuntijoita, osaavia henkilöitä uusien hankkeiden käynnistämiseen. Näin varmasti kävisi useammassakin jäsenvaltiossa. Ja sitten tämä 5 prosentin osuus teknisestä tuesta, sekin vaikuttaisi tilanteeseen. Kiitos oikein paljon. Tässä viimeinen regivaliokunnan jäsenen puheenvuoro. Nyt tänään puheenvuorot vieraillemme. Javier Oret ensin. Hän edustaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. I will speak Spanish. Puhun Espanjaa. A decir en, en primer lugar que muchas gracias por la invitación que permite exponer las posiciones del comité en... en... Kiitos. Halusin tuoda tänne komiteamme lausunnon. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä, jota meillä on ollut talous- ja sosiaalikomitean ja parlamentin välillä monivuotisista rahoituskeyksistä. Uskon, että yhteistyön kautta saamme aikaiseksi yhtenäisen kannan. Minä olen yhteisten säännösten asetuksen valmistelija – ja työnantajien ryhmän edustajaa edustan täällä. Me olemme huomanneet, että pitkälti ollaan yksimielisiä, vaikka talous- ja sosiaalikomitean kolmen ryhmittymän kesken on vähän näkemyseroja. Haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että me kaikki vastustamme kohesiorahastojen, kohesion leikkaamista. 36 miljardin leikkaaminen on ikävä ehdotus, erityisesti kun ajatellaan, minkälaiset vaikutukset tällä voisi olla Eurooppaan, joka on kärsinyt talouskriisistä. Nyt on nähty tietenkin sosiaalisia vaikutuksia myös. Nyt esimerkiksi esitetään sellaisia poliittisia kantoja, jotka jopa uhkaavat Euroopan unionin olemassaoloa. Eli kun ajatellaan uusia konsepteja, kuten perusoikeuskirjaa ja niin edelleen, niin tällaiset hyökkäykset, jotka kohdistuvat EUn perusarvoihin, ovat hyvin ongelmallisia. Me puhumme siitä, voitaisiinko varoja siirtää Invest EU-hankkeisiin. Ja puhutaan siitä, että investoinnit ovat vähenemään päin. Se on tärkeä seikka, koska mehän tarvitsemme investointia enemmän, emme vähempää. Siirto, jotta Invest EU voi auttaa investoinneissa, niin eikö olisi järkevämpää että Invest EU lähentyisi näitä rakennerahastoja eikä päinvastoin. Uskoakseni olemme samoilla linjoilla kuin parlamentti, kun puhutaan näistä summista budjetissa. Ja lukujen pitäisi pysyä samalla tasolla kuin kaudella 2014-2020. Ja sitten konkreettisemmista kysymyksistä yhteisten säännösten asetuksesta olemme samaa mieltä siitä, mitä on sanottu säännöistä, jotka voisivat tuoda joustavuutta, yksinkertaistamista, lisää tehokkuutta. Ja puolemme myös sitä, että vahvistetaan monitasoista hallintoa, mutta haluaisimme kuitenkin viitata yhteen seikkaan, kun puhutaan käytännön säännöistä. Merkittävä näkemysero on olemassa Business Europein ja EUn välillä siinä, miten vuoropuheluun osallistuttaisiin. Joten tämä kannattaisi varmasti todeta, jotta tähän voidaan saada jonkinlainen muutos ja lisää sitovuutta. Ja pari seikkaa vielä nopeasti. Täällä oikeastaan mainittiin niin monta seikkaa, jotka minäkin halusin esittää meidän komiteamme kantana. Makrotaloudellisesta ehdollisuudesta koesiovarojen osalta. Tämä tulee hyvin tiukkaan tulkintaan, me, me emme voi tukea näitä ajatuksia. Lisäksi emme tue tuota uudistusta N plus 2 ja N plus 3. Yhteisrahoituksen osalta sanoisin, että tarvitsemme yleisenä lähestymistapana lisäjoustavuutta. Erityisesti kun ajatellaan, mitä tapahtuu, kun siirrytään, muututaan siirtymäalueiksi. Luoko tämä liian suuria hankaluuksia tietyille maille? Ja sitten mitä erityisiin välineisiin tulee, jos ajatellaan alueita, joilla on pysyviä rakenteellisia ongelmia tai puhutaan vuoristoalueista. Me tuemme sitä, että maaseuturahasto osallistetaan tähän ja tuemme myös sitä, että artiklassa 7 kun viirataan siihen, että viitataan kestävään kehitykseen esimerkiksi. Nämä ajatukset ovat totta kai artiklassa 67 mukana, mutta Haluaisin mielellämme, että viitattaisiin kansallisiin sitoumuksiin prosessin aluksi, että tämä on selkeästi todettu ja ymmärretään aina, kun lähdetään toimiin. Koska varoja leikataan. Ja tässä on puhuttu myös tuosta yhteydestä verkkojen Eurooppaan välineeseen. Me olemme sitä mieltä, että siitä ei ole niin vakavaa, jos ähm, varoja on kuitenkin riittävä määrä. Jos siirtymä tapahtuu kohesiorahastosta, niin se olisi kyllä hankala. Me haluaisimme siis huolehtia siitä, että kokonaissummat ovat riittäviä, että nämä tehtävät voidaan toteuttaa. Kiitos. Tämä oli meille hyvin hyödyllistä. Kiitos, että tulitte tänne. Ja kiitos hyvin sujuneesta yhteistyöstä talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Valitettavasti alueiden komitean edustaja Marini ei pystynyt aikataulusyistä olemaan läsnä. Hän ei ole täällä kokoussalissa nyt läsnä, joten seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan komissio edustaja Ambreska. Um, Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin yhteisesittelijöille tästä suuresta työstä näinkin lyhyellä varoitusajalla. Toden totta, kuten täällä on todettu, meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta varmuus, oikeudellinen varmuus olisi olemassa ruohonjuuritason väelle ja että vältyttäisiin samanlaisilta viivästyksiltä kuin tällä hetkellä. Eli tämä on kyllä yhtä lailla meillekin tärkeä asia. Saanen todeta, että olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että te keskitytte yksittäisiin osa-alueisiin, joihin ollaan tekemässä muutoksia, vaikkakaan emme ole aina samaa mieltä asiasta, mutta tämä on hyvä lähestymistapa ja toivon mukaan, että parlamentissa jatkatte tältä pohjalta. Jos liikaa muutoksia esitetään, niin siitä ei kyllä ole hyötyä, jos aikataulutusta ajatellaan. Sitten kolmanneksi ihan yleisellä tasolla toteaisin, että tuen myöskin esitettyä lähestymistapaa, eli ettei vesitetä vakaan rahoituksen periaatetta. Tietänette, että me olemme ehdottaneet useilta osin hallinnollisen taakan leikkaamista, mutta uskomme kuitenkin edelleen, että kaikki hallinnolliset vaatimukset eivät ole tarpeettomia. Meidän täytyy vaalia avoimuutta ja tilivelvollisuutta, koska kyse on veroeuroista. Ja toivon mukaan Euroopan Parlamentti tukee meitä tässä. Tiedätte, että olemme kuulleet myöskin sanottavan, että tarkoituksena on yksinkertaistamisen kautta päästä vielä pidemmälle ja että rahaa ei pitäisi saada vastikkeetta, joten kiitokset molemmille esittelijöille valitsemastanne lähestymistavasta. Saaneen palata vielä muutamaan seikkaan, jotka ovat tulleet keskustelussa esille. Ensimmäinen liittyy investointeihin ja taloudellisiin uudistuksiin. Kyllä nämä kaksi asiaa täytyy jollakin tavalla nivoa lähemmin toisiinsa. Ja saaneen palata kollega Olbrichtin sanomaan. Eli hallinnon jakaminen tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden sillä näin saadaan kaikilla tasoilla todellista omistajuutta aikaiseksi näiden kahden tavoitteen yhdistämiseksi. Eli uudistuksia tehdään, mutta investointitoimijakin tuetaan. Näin meille tarjoutuu union ohjauskauden aikana mahdollisuus keskittyä alueelliseen ulottuvuuteen, joka on jäänyt taustalle tähän asti ja katsomme myöskin investointeja, emme ainoastaan rakenteellisia uudistuksia. Ja minä uskon, että sitä kautta kohesiopolitiikka ikään kuin tulee taloudellisen hallinnon aiheesta käytävän keskustelun ytimeen, niin siitä on varmaan hyötyä pidemmälläkin aikavälillä. Ja sitten vielä seuraava asia, Invest EU. Paljon on asiasta puhuttu, mutta saaneen palata muutamiin seikkoihin – joita saaneen korostaa uudemman kerran. Kyse ei ole mistään siirtoprojektista, vaan siitä, että kohesiotavoitteisiin päästään. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot, jotka vapaaehtoisesti toimivat Invest EUn hyväksi, ikään kuin sopivat ehdoista, rahan käyttöön liittyen. Eli jos jäsenvaltio haluaa, että rahat jaetaan, jaetaan jollakin tietyllä tavalla eri jäsenvaltion alueille, on tietenkin selvää, että täytäntöönpanotaho, EIB tai joku muu kansallinen taho tekee näin ja sitten kerrotaan tästä täytäntöönpanosta. Ja me uskomme, että näin kyllä voidaan hyötyä riskinhallintoon, vipuvaikutukseen liittyen, hallinnolliseen taakan leikkaamiseen liittyen ja myöskin kerrannaisvaikutukset kasvavat. Ja jos tämä nyt ei sattuisi toimimaakaan ja jos tuloksia ei synny, niin jäsenvaltio voi kaikissa yksinkertaisuudessaan pyytää rahoja takaisin maksettavaksi. Tämä on vaihtoehto, joka komission mielestä on hyödyllinen, Kenenkään ei ole pakko käyttää sitä, mutta kyse ei ole varojen siirrosta, vaan kyse on siitä, että kohesiopolitiikan tavoitteet saavutetaan eri kanavaa kautta. Sitten aluekehitysrahastoon liittyen. Eli maaseuturahastoon liittyen. Eli näin kaksi maatalousrahastoa ikään kuin nivotaan läheisemmin toisiinsa – ja tämän uudistuksen takana on ajatus siitä, että YMPssä siirrytään vaatimusten mukaisuudesta tällaiseen tulospohjaiseen lähestymistapaan. Komissio on päätynyt sellaiseen ratkaisumalliin, että tähän tulokseen voidaan päästä, mikäli rahastojen kriteereistä neuvotellaan samalla kertaa. Mutta ymmärrän toki, että parlamentti on eri linjoilla, mutta halusin vain kertoa teille syyn tämän tyyppiseen ehdotukseen. Ehkäpä lyhyesti vielä muutama sananen käytännössääntöihin liittyen näin alkuun. Niitä sovelletaan tällä hetkellä, mutta eivät ole täydellisiä, myönnettäköön, mutta Sanomme kuitenkin, että me emme halua kumota nykyasetusta, koska me haluamme, että nykykumppanuus sääntöineen päivineen sen pitäisi olla voimassa, kun aloitetaan neuvottelut jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa uuden sukupolven ohjelmien osalta. Eli 3, 4, 5 kuukauden päästä neuvottelut alkavat. Ja mikäli nyky säännöistä luovutaan ja uudet lähdettäisiin hyväksyttämään, jotka olisivat parempia laadulta, niin uskoisinpa kuitenkin, että nykyjärjestelmäkin on hyvä, niin silti meillä ei olisi käytettävissämme mitään sellaista, joka velvoittaisi jäsenvaltiota kunnioittamaan jotain tiettyjä sääntöjä, koska nämä säännöt voidaan hyväksyä vasta kun asetus on hyväksytty. Ja se ei tapahdu kolmen neljän kuukauden päästä. Joten siksi päätimmekin vartavasten, ettemme lähde mitään uusia käytännön sääntöjä laatimaan, vaan käytämme nykysääntöjä ja varmistamme, että näitä sääntöjä noudatetaan, kun ohjelmointityö käytännössä alkaa. Sitten viimeisin, mutta ei vähäisin asia, joka tuli esille keskustelussa, eli suurhankkeet. Tietäneette, että olemme luopuneet niistä. Me haluamme hyödyntää kansallisia järjestelmiä, mutta me olemme ehdotuksessamme myöskin vahvistaneet sitä äh, roolia, joka komissiolla on valvoessaan näitä hankkeiden valintakriteereitä. Eli komissio voi vaatia itselleen nähtäväksi nämä valintakriteerit ja se voi kommentoida niitä ja nämä kommentit on huomioitava. Eli tämän kaltaisen ratkaisumallin kautta haluamme varmistaa, että meillä on riittävän laadukkaita hankkeita käytössä ja olemme ottaneet käyttöön myöskin uudenlaisen konseptin strategisesti tärkeiden järjestelmien hanke, sillä meidän täytyy aina muistaa, että suurhankkeet liittyvät yleensä liikenteeseen ja ympäristöön ja vain ja ainoastaan muutamissa jäsenvaltioissa, mutta nyt lähdetään laaja-alaisempaan ratkaisumalliin. Ja valvontakomitea tässä tapauksessa – käy hankkeen käytännössä läpi. Me tarvitsemme strategisesti tärkeitä hankkeita, mutta me emme tarvitse enää mitään toisen tason niin sanottujen laaja alaisten hankkeiden kategoriaa, siksi päätimme luopua niistä. Siinäpä kaikkia. Mikäli teillä on kysyttävää, niin mielelläni pyrin kysymyksenä vastaamaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista näyttäisi siltä, että meillä on hyvin kiinnostavat keskustelut luvassa. Edustaja Krell, teillä on puheenvuoro. Niin, en halua nyt todellakaan puuttua kaikkiin kollegoidin kysymyksiin tai kommentteihin. Meillä ei ole aikaakaan, mutta meillä on varmasti monet vaarioesittelyiden kokoukset vielä luvassa ja voimme keskustella täällä valiokunnassakin. Haluaisin kuitenkin viitata Jan Olbrechtin puheenvuoroon. Todellakin on niin, että joskus kohesiopolitiikka ei vain ole ihan niin yksinkertaista. Me olemme tietoisesti päättäneet, että hallinto ei mene niin, että komissio sopii jäsenvaltioiden kanssa, vaan tämä on politiikkaa, jota on hoidettava alueiden, kaupunkien ja kuntien kanssa yhdessä. Ja olen kyllä sitä mieltä, että vaikka varmasti voidaan kritisoida syystä tai toisesta kohesiopolitiikkaa, niin uskoisin kuitenkin, että viisi, viime vuosikymmenten aikana olemme kuitenkin aivan erilaisissa oloissa globaalimmin, mutta myös alueilla onnistuneet ihan hyvin. Mielestäni muuta ei voida nyt sanoa. Ja lisäksi jokainen euro, jota käytetään koesiopolitiikkaan, tuo alueelle 3-4 euroa investointeina. Ja Invest EUn pitää ensin tuoda omat ehdotuksensa ja tekonsa siihen. Junckerin suunnitelmassa puhuttiin 17 euron summasta jokaista euroa kohden. Tämä oli hienoa PR-mainosta, mutta näin ei käynyt tosiasiallisesti. Eli aikoina, jolloin joudutaan toisaalta miettimään sitä, miten järjestetään kestävää kehitystä, sosiaalista, alueellista kohesiota EUn alueella. Ja toisaalta on huolehdittava siitä, että – EUn kansalaiset luottavat EUn toimiin ja osaamiseen, niin tämä, mä tai sanoisinko vanhanaikainen kohesiopolitiikka on mielestäni kyllä hyvin tärkeä ja ihan tähän aikaan sopiva. Siksi uskoisin kyllä, että kannattaa puolustaa näitä kohesiopolitiikan perusperiaatteita. Kyse ei ole mistään vanhanaikaisesta politiikasta, vaan mahdollisuudesta – niille ihmisille, jotka elävät täällä Euroopan unionissa. Näiden ihmisten on näin voittava nähdä, mitä Euroopan varoin voidaan saada aikaiseksi. Totta kai, jos tehdään sellaisia ehdotuksia, että maaseuturahasto halutaan yhteisten säännösten asetuksen alle uudestaan. Kyllä varmasti jokainen täällä valiokunnassa tajuaa, että emme voi yksin tätä päätöstä tehdä, mutta tätä keskustelua on käyty jo pitkään. Enhän ole niin, ettei tästä olisi aikaisemmin puhuttu maatalousvaliokunnan kollegoiden kanssa. Ja totta kai katsomme, olisiko N plus 2 vai N plus 3 järjestelmä järkevämpi tai miten pitäisi luoda nämä yhteisrahoitus säännöt. Mielestäni N plus 2 ja N plus 3 asiassa olemme tehneet ihan hyvän ehdotuksen, jossa on tiettyä siirtymäkautta. Hyvät kollegat, olette keränneet jo paljon kokemusta aluepolitiikasta. Eihän mikään jäsenvaltio lähde pohtimaan uusia hankkeita silloin, kun edellisen kauden hankkeet on vielä – loppuun saattamatta. Eli tässäkin mielessä kannattaisi pohtia sitä, olisiko niin, että yksinkertaistain hallintoa voitaisiin palata N plus 2 järjestelmään. Yhteisrahoitusosuuksista vielä. Minä olen myös ihan varmis korottamaan, jos kollegat niin haluavat, mutta tämä on saatava sitten vielä läpi koko parlamentissa, koska – jos on niin korkeat yhteisrahoitusosuudet, niin kaikkien alueiden osalta tilanne muuttuu sellaiseksi, että tuettavien hankkeiden määrä jää kovin vähäiseksi. Sitäkin on pohdittava, kun lyödään lukkoon nämä yhteisrahoitusosuudet. Totta kai haluaisin tulevaan kohesiopolitiikkaan mahdollisimman paljon tehoa – ja siksi hän haluamme ennen kaikkea yhteistyötä Invest EUn kanssa, Euroopan horisontin kanssa, Lifein ja verkkojen Euroopan välineen kanssa. Mutta ei niin, että rahaa siirretään. Pidän näitä siirtoina edelleen, vaan niin, että nämä voidaan linkittää toisiinsa – todellakin on niin, että näitä suurhankkeita, infrastruktuurihankkeita ei tarvita kaikissa jäsenvaltioissa, vaan erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa, jotka ovat myöhemmin tulleet tänne Euroopan unionin jäseniksi. Siksi niiden on oltava edelleen mahdollisia. Haluaisin muistuttaa siitä, että kävimme tärkeää keskustelua Puolan osalta esimerkiksi siitä, että aluekehitysvaroja ja Junckerin suunnitelman varoja voidaan yhdistellä – jotta saadaan mahdollisimman järkevä yhteisrahoitus aikaiseksi. Ja tätähän haluamme juuri tukea. Ja siksi mielestäni meidän ehdotuksissamme on minun mielestäni meidän mielestämme paljon järkevää. Mutta katsotaanpa sitten, miten kollegoiden kanssa päästään eteenpäin niin, että saamme mahdollisimman yhtenäisen valiokunnan kannan ja sitten vielä parlamentinkin kannan. Kiitos. Kiitos, edustaja Novakov. Kiitos. Mieluummin käyttäisin äidinkieltäni. Ensinnäkin olen tyytyväinen siitä, että niin monet kollegat ottivat kantaa ja kommentoivat meidän tekemäämme työtä yhteisesittelijän kanssa. Tämä tarjoaa varmasti meille hyvän pohjan jatkotyölle. Monissa kommenteissa aivan oikean suuntaisesti kuvailtiin tilannetta. Haluaisin vielä palata joihinkin esitetyistä kommenteista. Ensinnäkin edustaja Bresson puheenvuoro ja sitten edustaja Julon kommentti. Meiltä kysyttiin vastustammeko verkkojen Eurooppa-välinettä? Ei missään muotoa, vaan haluamme tässä vastavuoroisuutta. Jos kohesiorahaston varat puolitetaan, niin sitten muita siirtoja ei voida ylläpitää. Tämän takia ehdotettu kantamme on se, mikä se on suhteessa komission tekemään ehdotukseen. No sitten yhteisrahoituksesta. Kommenteissa todettiin, että alueet tarvitsevat enemmänkin yhteisrahoitusta. Kyse on oikeastaan siitä, minkälainen nykytilanne on ja ehdotuksessa pyrittiin maksimaaliseen parannukseen se, mitä me olemme nyt saaneet aikaiseksi MFFnkin puitteissa, liittyy myös parlamentin omaksumaan kantaan, ja tähänhän myös edustaja Olbricht viittasi. Edustaja Hetman viittasi suurhankkeeseen. Olemme säilyttäneet tässä sadan miljoonan kynnysarvon. Näin ollen vaikutukset kohdistuvat varsin pieneen joukkoon hankkeita, mutta haluamme varmistaa, että nämä hankkeet todella saadaan valmiiksi. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä jäsenvaltioille, eikä ainoastaan vain yhdelle jäsenvaltiolle, vaan jäsenvaltioryhmille. Tällä kuullut kommentit kyllä motivoivat tekemään työtä – en pysty toimimaan niin, että tässä voitaisiin palata ikään kuin ajassa taaksepäin, vaan tässä mietinnössä tarkoituksenamme on varmistaa se, että ei syntyisi mitään ylimääräisiä vaaroja, riskejä. Ennen kaikkea kun Euroopan vaalitkin nyt lähestyvät. Aiomme siis toimia asianmukaisesti tilanteen vaatimalla tavalla – ja pitää kiinni lupauksista. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota sen omaksumasta lähestymistavasta. Paljon on jo saatu aikaiseksi yksinkertaistamisen saralla. Tämähän on varmasti yksi niistä alueista tai aloista, joilla voimme saada aikaiseksi kompromisseja. No sitten kohesiopolitiikan väitetyt ristiriitaisuudet. En usko, että tässä kyse on ristiriidasta. Jos rahoitusvälineet esitetään jonkinlaisena kaiken korjaavana välineenä alueille, niin kyllähän tässä välineessä on myös maantieteellistä allokointia. Eli tämäkin on otettava huomioon. Tietysti verkkojen Euroopan väline on sellainen väline, joka on useissakin jäsenvaltioissa hyödyllinen, mutta ei kaikkia hankkeita tarvitse rahoittaa kohesiorahastosta. Kiitos. Thank you, thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. tästä keskustelusta. Tiedän, että on mietitty vähän tarkistusten jättämisen määräaikaa. Ehdottaisin teille sellaista päivämäärää, joka mahdollistaa joulukuisen äänestyksen, niin kuin alun perin suunniteltiin, eikö niin? Alkuperäinen suunnitelma siis. Muistaen, että haluamme äänestää kolmas päivä joulukuuta – niin myöhäisin määräaika tarkistusten jättämiselle voisi olla 22. päivä lokakuuta. Eli pidetään kiinni äänestyspäivämäärästä ja mahdollistetaan se, että jotkut ryhmät saavat hiukan enemmän aikaa tarkistusten jättämiselle. Tämä on mielestäni reilu päätös. Selvä. 22. päivä lokakuuta siis kello kuudelta iltapäivällä määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitos oikein paljon. Päätämme kokouksemme tähän. Edustä Krell. Ihan lyhyesti. Varmaankin tarkistuksia satelee, mutta hyvät kollegat, me olemme parlamentaarikkoja, tiedämme, että vaalikampanja lähestyy lähestymistään, mutta kaikkien ei tarvitse henkilökohtaisesti kiikuttaa tarkistuksia minulle. Voisitte olla yhteydessä kollegoihinne ja ehkäpä voisitte ikään kuin niputtaa niitä. Siinä yksi. Ja toinen pyyntöni kuuluu, Jos lähdetään tässä vaiheessa väärällä tavalla tarkistuksia jättämään, niin se saattaa heikentää neuvotteluasemaamme, joten olkaa hiukan optimistisempia ja muistakaa, että me olemme vahvoja parlamentaarikkoja. Yes. Kiitos oikein paljon. Niin olemmekin vahvoja parlamentaarikkoja. Tämä on hyvä viesti keskustelun jälkeen, edustaja Novak. Uh, Puheenjohtaja on oikeassa. Sanoitte, että kyse on nyt määräajoista. Tässä ei haluta rajoittaa jäsenten mahdollisuutta tehdä tarkistuksia. Muistutan vain kollegoille täällä, että viime kerralla yhteinen asetus vaati yli kaksi vuotta. Ja nyt meillä on kolme kuukautta ollut aikaa, mukaan luettuna elokuu. Nyt ei pidä haaskata aikaa tarpeettomiin pitkiin menettelyihin. Varmasti löydämme kompromisseissa yhteistä maaperää, onpa teillä sitten minkälaisia tarkistuksia tahansa. Eli käyttäkää nyt tämä aika hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. Cheers. Hyvät esittelijät, voitte luottaa siihen, että me jätä teitä yksin, vaan teemme tarkistuksia ja tuemme teitä aivan varmasti kompromissin haiskelussa. Kiitos oikein paljon tähän mennessä tehdystä työstä. Nyt me kaikki osallistumme tähän työhön, eikö niin? Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. 22. päivän lokakuuta päivän päätteeksi on määräaika. Kiitos tästä keskustelusta. Tähän päättyy tämän iltapäivän kokous. Huomisaamuna meillä on Koterin kanssa yhteinen kokous. Toivon, että tapaamme kaikki siellä. Kiitos.